auttavat romaneja kaikkialla EU:ssa. Kiitämme Euroopan parlamenttia, joka toimii tällä alalla hyvin aktiivisesti. Kiitos. Kiitos. Arvoisa valtiosihteeri, nyt lopetamme keskustelun romanien tilanteesta jäsenvaltioissa ja jatkamme istuntoa esityslistan mukaisesti. Ensiksi haluan kertoa teille, hyvät naiset ja herrat, että annan nyt puheenvuoron niille, jotka puhuvat ryhmien nimissä, eikä spontaaneita puheenvuoroja tässä kohdassa olekaan. Ensiksi annan puheenvuoron Rova Vasiliulle, joka esittelee meille komission varapuheenjohtajan union ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman. Rova Ashtonen julkilausuman siis, mitä tulee rupalle ammusten kieltämiseen. Korkean edustajan Cat Catherine Ashtonin nimissä haluan kiittää teitä siitä mahdollisuudesta, että voimme nyt keskustella rypäleammuksista teidän kanssanne tänään näin ajankohtaiseen aikaan, kun neuvottelut ovat käynnissä, mitä Yhdysvalta yhdistettiin kuin YK puitteissa näistä hirvittävistä aseista yleismaailmallisella tasolla vuonna 2010 heinäkuussa parlamentti piti tervetulleena sitä, että äh, rypäleammuksia koskeva yleissopimus tulee voimaan ensimmäinen elokuuta 2010, 2010 syyskuusta pidettiin ensimmäinen äh, valtion osapuolten kokous Laosissa ja Vientianin äh, toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Tämä oli todella hyvä ensimmäinen askel kohti sitä, että täysimääräisesti pantaisiin täytäntöön rypäleammuksia koskeva yleissopimus. Niin Vientianin kokouksessa viime vuonna kuin myöskin toisessa valtio-osapuolten kokouksessa Beirutissa äh, tämän vuoden syyskuussa EU on ollut hyvin sitoutunut kansainvälisten ponnisteluiden tukia, jotta äh, inhimilliset äh, huolenaihe todella saataisiin kiinnitetyksi näihin rypälepommeihin. Tähän mennessä 66 maata on tässä yleissopimuksessa mukana. 108 maata on allekirjoittanut. Tämä on valtavaa edistystä, kun ajatellaan, että näin vähän aikaa on kulunut. Kuitenkin vielä paljon on tehtävä, jotta maailman suurimmat rypäleammusten omistajat ja valmistajat saataisiin mukaan tähän valtavaan ponnistukseen ja että voitaisiin tilannetta myöskin kentällä parantaa. Valitettavasti tänä vuonna olemme nähneet, että tämä on vielä tärkeämpää kuin koskaan korkea edustaja ensinnäkin oli erittäin huolissaan siitä, että rypäleammuksia käytettiin siviilejä vastaan Libyassa. Ja äh, hän vaati äh, Gaddafin joukkoja joukkoja pidättäytymään näiden käytöstä siviilejä vastaan. Olipa kysymys sitten ammuksesta tai mistä tahansa muusta vastaavasta aseesta. Kaikki mahdolliset askeleet on otettava, jotta voitaisiin taata se, että siviilejä suojellaan näiden ähm, aseiden vaikutuksilta äh, mukaan lukien myöskin nämä räjähtämättömät tytärammukset. Tällä ja ensi viikolla neuvotteluita on käyty rypäleammuksia koskevasta pöytäkirjasta äh, Genevessä ja äh, tarkastelukonferenssin puitteissa äh, siis myöskin keskustellaan CC2 kaksois V-sopimuksesta, joka koskee eräitä tavanomaisia aseita. Ja EU on vakuuttunut siitä, että uudet instrumentit, joita voitaisiin kenties luoda tämän CCV-sopimuksen puitteissa, tähtäävät siihen, että kansainvälistä humanitaarista lakia vahvistetaan. Korkea edustaja ja minä olemme todella vakuuttuneita siitä, että parlamentti vuoden 2008 ja vuoden 2010 päätöslauselmissa ja jälleen tänä vuonna päätöslauselmassaan ovat kehottaneet jäsenvaltioita allekirjoittamaan ja ratifioimaan rypäleammuksia koskevan yleissopimuksen, jotta ei millään lailla vaarannettaisi tämän yleissopimuksen kohtaloa sillä tavalla, että hyväksytään tai ratifioidaan toi CCVn kuudes pöytäkirja ja että annetaan mahdollisuus sallitaan rypälle ammusten käyttö, mikä ei olisi todellakaan näiden ammusten kieltämisen hengen mukaista, kun ajatellaan tuota yleissopimusta ja sen artikloita 1 ja 2. Olemme vakuutuneita siitä, että käynnissä olevat neuvottelut CCVn pöytäkirjan osalta, rypälipommien äh, osalta, että nämä neuvottelut pitäisi äh, saada parantamaan tilannetta äh, kun ajatellaan humanitaarista tai sotilaallista puolta. Ja tämän pitäisi olla yhteen sopiva ja sen pitäisi myöskin täydentää rypäleampumuksia koskevaa yleissopimusta. Odotamme, että tähän instrumenttiin tulee säännöksiä yhteistyöstä ja avunannosta ja että tällä tavalla voidaan parantaa humanitaarista tilannetta sillä tavalla, että käyttö, tuotanto tai siirto näiden ammusten osalta voitaisiin äh, kieltää. Tällä tavalla kansainvälinen yhteisö voisi ottaa ratkaisevan askeleen oikeaan suuntaan ja päästä lähemmäksi sitä, äh, mikä on humanitaarinen tavoitteemme. Niin kauan kuin tämä äh, tämä, tähän tavoitteeseen pyritään, niin EUn täytyisi aktiivisesti olla ponnisteluissa mukana ja omalta osaltaan myötä vaikuttaa siihen, että tätä työtä tehdään ja että todella tätä CCVtä muokataan kansainvälisen lainsäädännön, humanitaarisen lainsäädännön mukaiseksi ja että kaikki konfliktiosapuolet toimivat aseiden valinnassaan sillä tavalla, että niitä rajoitetaan. Rypälepommien luonne on kaikkea perustavanlaatuista humanitaarista periaatteistoa vastaan. Ja siitä syystä Euroopan unioni kokonaisuudessaan on täysin sitoutunut rypälepommien vaikutuksia vastaan taistelemaan siviiliväestön tuhon estämiseksi. Tietenkään kaikki jäsenvaltiot eivät vielä ole tämän sopimuksen osapuolia, rypäle ammuksen koskeminen sopimuksen osapuolia, ja on selkeä ymmärrys siitä, että EUn pitäisi olla kuitenkin toimeenpaneva osapuoli, kun kysymys on tämän yleissopimuksen humanitaarista puolista, ja että pyrittäisiin tehokkaalla tavalla toimittamaan apua operaatioiden aikana paikan päällä on taattava apua miinojen ja rypäleammusten uhreille ja EU ei millään lailla erottele näitä uhreja, vaan rypäle ammusten yleiskokous, yleissopimuksen toteuttaminen on suuri haaste kaikille sopimusosapuolille kautta maailman. EU on tietoinen siitä, että tehtävät ovat hyvin mutkikkaita. Olemme valmiita kuitenkin auttamaan valtioita, kun ne ponnistelevat pannakseen toimeen kansallisia suunnitelmiaan tehokkaasti ja että ne pyrkivät myöskin noudattamaan tätä sopimusta ja pyrkivät löytämään synergioita jotka olisivat näiden kansainvälisten instrumenttien kanssa samassa linjassa. Ja sen takia EU on hyvin sitoutunut auttamaan myöskin juridisten velvoitteen osalta tämän rypälle ammus yleisopimuksen toimeenpanemiseksi sen konkreettisissa toimissa. Kiitokset. Szépen, biztos Kiitokset arvoisa komission jäsen. Mitä tulee keskusteluun, kuulemme nyt poliittisten ryhmien nimissä puhuvat edustajat aivan ensimmäiseksi EPP-ryhmän nimissä Gaala kaksi ja puoli minuuttia. Kiitoksia puhemies. On hyvä, että parlamenttimme tämän päätösaseman osalta ottaa kantaa tämän, tähän yleissopimukseen tavanomaisista asioista, aseista ja rypelaamuksiin. Tämä päätöslausuman teksti on täällä, koska tämä on osa parlamentaarista toimintaa, jolla voidaan päivittää humanitaarisia ponnistelujamme aseistariisunnan ja varustelun valvonnan osalta. Minusta tässä on kaksi eurooppalaista ydinvaatimusta, jotka jotka kehottavat jäsenvaltiota osallistumaan toisen tarkistuskonferenssiin. Ensinnäkin se, että me, tuomits, me pidämme kiinni tästä rypäileammuksien kieltämisestä. Ensinnäkin tämä keskeinen militaari- ja sotilaallinen operatiivinen argumentti rypäileammuksista ja, ja joka liittyy poliittiseen äh, moraaliseen äh, arvioon, kun ajatellaan sotilaallista äh, operatiivista tasoa, niin rypäleammus on tehokas toimintamuoto. Rypäleammusten käyttö sotilaallisia kohteita, kuten teitä ja infrastruktuuria vastaan, on yksi, se on puhtaasti sotilaallisesti operatiivinen näkökohta, mutta se ei, se kuitenkin on toinen asia, kun kuin moraalinen arviointi. Mutta sit, kuitenkin ongelma rypälämasten kohdalla on se, että käyttö on usein humanitaarista näkökohdasta sellainen, että, että sitä ei oteta huomioon koska usein 15 prosenttia näistä ammuksista on, on suutareita. Ja kun ajatellaan tätä suurta osuutta, niin kuten Rova Ashton jo huhtikuussa on raportoinut, niin Gaddafin eh, joukot ovat käyttäneet rypäleammuksia. Ja tämä suuri suutariosuus on selkeä uhka eh, siviiliväestölle tällaisessa konfliktin jälkeisessä tilanteessa, eh, joka ei enää, enää riity, riity varsinaiseen sotilaalliseen toimintaan. Humanitaarinen uhka on myös vaikeuttaa myös jälleenrakennusta ja e-, yhteiskunnan elpymistä. Minusta tämä merkittää sitä, että sopimus täytyy tukea niihin kansainvälisiin yleissopimuksiin, joita on tehty rypäleammuksista ja EUn jäsenvaltioiden toimittava tämän puolesta. On myös muistettava tässä yhteydessä, että EU myös muistuttaa kolmansia maita siitä, että, että rypäleammukset on purettava ja raivattava ja tällä tavalla voidaan lieventää rypäleammusten aiheuttamaa tuskaa. Herr Geiler, and now is Kiitokset. Ja seuraava puhuja on Gualtieri. Eh, sed ryhmän nimissä kaksi puoli minuuttia. Kiitos puhemies. Kuten kollega Kaalerkin selitti, niin rypä, rypäleammukset aiheuttavat kamalia kuolemia ja ne uhkaavat siviiliväestöä. Siksi tämä parlamentti on jo kauan torjunut näitä ammuksia. Oslon yleissopimus on ollut menestyksekäs, mutta nyt vuosi sen jälkeen, kun se astui voimaan, niin on vaarallinen taipumus siihen suuntaan, että sen tulokset tehdään tyhjäksi. Kuitenkin äh, nyt kun tulevina päivinä tai näinä päivinä keskustellaan Genevessä tarkistuskonferenssissa, niin täytyisi todella saada edistystä aikaan rypäleammusten kieltämiseksi. Kyse on pöytäkirjasta. Äh, siihen viitattiin jo Oslon yleissopimuksessa ja kyse on nyt vaarallisesta spiraalista e, e, niin, että muutkin jäsenvaltiot saattaisivat jatkaa käyttää ja saattaisivat jatkaa tällaisten ammusten käyttöä. Se on kuitenkin kansainvälisen oikeuden vastaista. Pöytäkirja voisi kuitenkin parantaa tilannetta sillä jotkut maat eivät halua mukaan Oslon, pö, Oslon sopimukseen. Korkea edustaja voisi myöskin puhua selkeämmin näissä asioissa. Kuudes pöytäkirja tavallaan toisi rauhan tälle sopimukselle sen mukaan siirtäminen kansallis, osaksi kansallisesta lainsäädäntöä voitaisiin tehdä pitkän ajan puitteissa. Ja kuitenkin pitäisi myös määritellä selkeästi se, miten tuhotaan joissakin yksittäisissä jäsenvaltioissa olevat ammusvarastot. Pöytäkirja olisi tärkeä ja, on, ja korkean edustajan pitäisi varmistaa se, että kaikki jäsenvaltiot toimivat yhtenäisesti ja määrätietoisesti, jotta rypäleammukset kielletään lopullisesti. Tässä on annettava merkittävä poliittinen viesti ja jos näin tehtäisiin, niin silloin saataisiin asioita eteenpäin myöskin laajan enemmistön keskuudessa. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi puheenvuoro on Rova Shakilla. Kaksi minuuttia ALDE-ryhmän nimissä, olkaa hyvä. Um, Arvoisa komission jäsenkollegat, olen täysin samaa mieltä kahden äskeisen työntekijän edustajan kanssa. Olemme tehneet yhteisesti työtä. Tämän yhteen yleissopimus tuli voimaan 2010. Useimmat jäsenvaltiot olivat mukana. On hyvin tärkeää, että kiellämme niiden käytön, koska ne aiheuttavat todella liikaa ja umpimähkäistä vahinkoa ihmisille. Humanitaarisesti katsottuna hum, nämä pommit ovat katastrofi, mutta jotkut jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että ne ovat tärkeitä niiden turvallisuudelle ja niiden taloudelle. En lähde nyt tappelemaan turvallisuuskysymyksistä, mutta on paljon vielä sofistikoidumpia ja vähemmän tuhoa tuottavia aseita kuitenkin. Mutta sitten on tietysti kauppa. Usein on puhuttu juuri Libyan yhteydessä näistä aseista ja jotkut jäsenvaltiot kenties olivat mukana juuri näiden aseiden toimittamisessa. Piakkoin keskustellaan pöytäkirjasta numero kuusi, kun kysymys on tavanomaisista aseista, ja tämä pöytäkirja ei ole näiden jäsenvaltioiden sitoumusten kanssa samassa linjassa päinvastoin. Sen sijaan, että vietäisi matto nyt tämän yleisopimuksen jalkojen alta, niin haluamme, että jäsenvaltioita tulee lisää tähän, ja että ne voisivat auttaa niitä jäsenvaltioita, jotka lähtevät näitä rypälepommeja poistamaan. EU pitäisi painostaa jäsenvaltioita ja hakijavaltioita ja olla sen puolesta, että tulee yleismaailmallinen kielto. Ja jos haluamme olla uskottavia tässä hyvin tärkeässä tavoitteessa, meidän täytyy osoittaa esimerkkiä mukaan lukien kaikki jäsenvaltiot. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoro on Rovalunatsekilla Minuutti minuutti ja puolikas. Thank you, president. Kiitos puhemies. Komissaari, hyvät kollegat. Olen samaa mieltä äskeisen kollegan kanssa. Rypäleammukset ovat erittäin julmia aseita. Kuvitellakaapa lapsi on, löytää tällaisen värikkään esineen, esineen metsässä ja se räjähtää ja se tuhoaa hänen, hänen kehoaan. Usi, suuri osa näistä uhreista on lapsia. 60 prosenttia uhreista tapahtuu, uhreista tulee tällä tavallisen toiminnan yhteydessä. Esimerkki löytyy Libiasta. Monet meistä parlamentaarikot, kansalaisyhteiskunta ja uhrijärjestöt ovat, äh, ovat, haluavat, että että tämä yleis, Oslon yleissopimus menee eteenpäin. Tämä rypeläämusten kieltäminen on tällä hetkellä vaarassa. Ja tällä hetkellä Genevessä YK tarkistuskonferenssissa tavanomaisista aseista e, e, eräät allekirjoittajat haluavat esittää yleissopimuksen pöytäkirjalla kuusi. Ja he haluavat äänestää pois humanitaarisen kansainvälisen oikeuden. Me emme voisi hyväksyä tätä. Haluankin kiittää komissiota ja korkeata edustajaa ja ulkoministeriä selkeistä sanoista, mitä kuulimme tänään. Ja haluan myös kiittää kollegoitani ne viidestä poliittisesta ryhmästä, jotka ovat suostuneet hyvään päätöslauselmaan ja tästä hyvästä yhteistyöstä, jota meillä oli. Ja olen vakuuttunut, että, e, että yhdellä äänellä Euroopan parlamentista yhdessä Catherine Ashtonin kanssa meidät kuullaan Genevessä EUn jäsenvaltioiden toimesta, jotka ovat ratifioineet ja ne, jotka eivät ole ratifioineet ja ne, jotka puolustavat taistelua tätä julvaa asetta vastaan. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi Guen nimissä puheenvuoro on Rova Löysingillä. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Minä pidän hyvänä oman ryhmän nimissä, tätä, se kuuden ryhmän nimissä tätä oikein hyvää poliittiset, tätä po, poliittisten ryhmien hyvää yhteistyötä ja tätä yhteistä päätöslauselmilla tuomitaan rypäleammukset ja rypälepommit. Tämä päätöslauselma on tärkeä ja vahva signaali taistelussa tätä julmaa asetta vastaan. Me emme saa unohtaa, että rypäleammukset ja rypälepommit entisessä Jugoslaviikassa, Irakissa, Afganistanissa on, ovat olleet käytössä ja muistan, että tässä että parlamentti ja myös EU-jäsenvaltiot ovat olleet tässä mukana. Ei ole minkäänlaista perustelua tämän aseen käytön jatkamiselle tai sen tuottamiselle. Ei minkäänlaista. Ei puolustuksessa, ei puolustuksellista eikä rajat, rajan torjunnan mielessä. Kehotan jäsenvaltioita hylkäämään tämän kuudennen pöytäkirjan tekstiosuuden tästä että se eivät tuetta, koska tämä luonnos oli dramaattinen taka-askel. Tämä tekstiluonnos kieltää, että ei, sitä ei voi olla riittävän selvästi sanoa, että rypäleannokset ja rypälepommit, jotka, joita valmistettiin ennen vuotta 1980, tämä merkitsee sitä, että siihen mennessä tuotetut ää, rypäleaseet, niitä voidaan edelleenkin käyttää, ja sitä me emme saa hyväksyä yleissopimus, jolla kielletään rypäleammukset elokuulta 2010 kieltää kaikki rypälepommit ja ammukset ja tämän täytyy olla se mittapuu. Kiitoksia. Igen, végére értünk. Hölgyeim és uraim, a hozzászólásoknak és... Kiitos. Tähän päättyy nyt päättyvät puheenvuorot ja seuraavaksi komission jäsen Rova Vassili, olkaa hyvä arvoisa puhemies. Kiitän kaikkia jäseniä heidän puheenvuorostaan ja siitä, että meillä oli tilaisuus keskustella tästä hyvin tärkeästä osasta meidän työtämme, kun, joka synnyttää valtavia humanitaarisia huolia rypäleammusten kohdalla. Haluan painottaa sitä, että Euroopan unioni säilyt on edelleenkin sitoutunut ja lähdetessään rypäleammusten kieltämiseen ja tämä on osa yleissopimuksen täytäntöönpanoa ja tiettyjen tavanomaisista, tietystä tavanomaisista aseista annettua yleissopimuksen täytäntöönpanoa täytyy sanoa ja ilmaisen meidän vahvan sitoumuksemme, että me jatkamme näitä toimia, jotta lisäisimme allekirjoittajien ja ratifioijien määrää ja jotta saisimme kunnianhimostamme käytännön todellisuutta. EU jatkaa myös kansainvälistä yhteistyötä ja apua virtaviivaistamalla toimiaan rypäleammoksia vastaan kehitys- ja yhteistyöpolitiikassamme. EU on tietoinen sitä, kuinka monimutkainen ja kokonaisvaltainen tämä tehtävä on sekä CCM yleissopimuksen täytäntöönpano ja toimintaohjelman täytäntöönpano vaativat rahavaroja ja poliittista sitoutumista. EU on valmiina auttamaan valtioita tässä työssä. Kiitoksia. Kiitokset, hyvät naiset ja herrat, rakkaat kollegat. Näin olemme päässeet tämän esityslistakohdan loppuun. Meillä oli tässä kuusi.